Tällä välin me jatkamme edelleenkin tämän kysymyksen esiinottamista Malesian kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia paljon komission jäsen Pivauksia tästä puheenvuorosta. Meillä on tehty kuusi esitystä? P7078 kautta 10 713 kautta 10 alta, 717 vihreiltä, 725 ECR-ryhmältä, 726 EFD-ryhmältä ja 730 qr ryhmältä Keskustelu päättyy tähän ja äänestys suoritetaan sitten, kun muutkin kohdat on saatu käsiteltyä. Seuraavana asianesityslistalla on Ugandan tilanne Bahatin lakiesitys homo-, biseksuaalien ja transseksuaalien syrjinnästä. Ensimmäisenä Puheenvuoron saa kysymyksen esittäjä Rovan de Kaiser, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Puhemies, hyvä komission jäsen. Täsmälleen vuosi sitten äänestimme tässä salissa päätöslauselmasta, joka koski lesboja ja homoja sekä Ugandan Bahatin lakiesityksestä. Miksi nyt vuoden jälkeen palataan asiaan ja meillä on melkein samanlainen päätöslauselmaesitys? Siksi, että tarina ei ole mitenkään loppu evankelistinen famililiike, joka oli tämän Bahatalki-esityksen takana, ei ole mitenkään luovuttanut taistelussa ja edelleenkin tämä lakiesitys pitää pintansa Ugandassa. Toinen syy koskee sitä, että marraskuussa ja lokakuussa tänä vuonna paikallinen sanomalehti Rolling Stone julkaisi luettelon ugandalaisista homoseksuaaleista, joita lähdettiin vainoamaan ja e, edelleenkin he kokevat kovia tuomioistuina julistiin väliaikaisen julkaisukielon, mutta selvästi täällä on nyt ja noita vain menossa 13 afrikkalaista maata tunnustaa homojen oikeudet muilla Afrikan mailla. Lainsäädännöt ovat poikkeavia, mutta jotkut, kuten Sudan, Pohjois-Nigeria ja Mauritania, rankaisevat homoseksuaalit kuolemalla aivan hiljattain kt maat yksipuolisesti antavat julkilausumaan todeten, että heitä tämä homoseksuaaliasia vähän harmittaa, mutta antakaa se meidän käsiteltäväksi. Niin kyseessä ovat kulttuuriset asiat, ei pidä paikkaansa. Kyseessä ovat ihmisoikeudet, kyseessä ovat yleismaailmalliset arvot. Ja me todella toivomme, että näistä yleismaailmallisista arvoista pidetään nyt kiinni komissiossa ja kaikkialla. Kiitoksia. So, als nächstes Minute. Kiitoksia, Ruvati Kaiser. Sitten herra Tanok seuraavana. General socially conservative Monissa afrikkalaisissa maissa, jotka ovat perinteisesti konservatiiveja, niissä äh, homoseksuaalisuus on äh, laissa kiellettyä. Äh, näitä usein puolustavat länsimaiset järjestöt näissä afrikkalaisissa maissa yritetään pakottaa hyvin erilaisiin yhteiskuntiin liberaalimpia arvoja, mutta tämä ei kuitenkaan anna oikeutusta sille homofobialle, joka on vallallaan monissa osissa Afrikkaa. Sitä tukee hallitukset ja media. Uganda on jälleen kerran uutisissa sen hysteerisen lainsäätien suhtautumisen suhteen. Siellä tuetaan lakiehdotusta, joka antaisi elinkautisen tuomion tai jopa kuoleman rangaistuksen tästä niin sanotusta homorikoksesta. Tämä olisi järkyttävä yksilön oikeuksien äh, rikkominen. Uganda on maa, jonka kansalaisista suurin osa essä elää alle dollarilla päivässä ja lainsäätäjien tulisi löytää parempia tapoja rangaista äh, homoseksuaaleja. Kiitoksia herra Tänök. Seuraavaksi puhuu Ruva Shake. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies komissaari kollegaata. Tämä homojen vastainen lainsäädäntöaloitte parlamentissa pyrkii rankaisemaan homorista jopa seitsemän vuoden rangaistuksella, vankeusrangaistuksella, kuoleman tuomilla tai elinkautisella. Euroopan unioni tuomitsee, tai ryhmäni tuomitsee tämän lakialoitteen. Jotkut ovat pyrkineet välttymään vastuulta ihmisoikeusloukkauksien osalta, mutta kyse on ihmisoikeuksista eikä niinkään su- seksuaalista suuntautumisesta. Lokakuun ja marraskuun Rolling Stone-lehden numeroissa kerrottiin ihmisistä, joiden oletettiin olevan homoja. Siellä oli ihmisten nimet ja kehotettiin muita sitten hyökkämeren kimppuun ja hirttämään heitä. Ja lukuiset joutuvatkin hyökkäysten kohteeksi. Vain 13 Afrikan maassa homous on laillista. 28 se on laitonta. Nigeriassa ja pohjoisosassa, pohjoisosassa Nigeria ja Sudanissa esimerkiksi, niin ikään langetaan kuolemaan tuota homoudesta. Tämä on täysin vastoin ihmisoikeussopimuksen mukaan luettuna kotonun Toivon, että EEAS, ulkosuhdehallinto ja myöskin neuvosto ja kaikki muutkin tahot pyrkivät suojaamaan maana homoseksuaaleja, homoseksuaaleja, biseksuaaleja sekä transseksuaaleja. Seuraavaksi Romeda Irueda, olkaa hyvä. The Ugandan parliament that foresees the... Ugandan hallitus haluaa rangaista homoseksuaaleja vankeusrangaistuksilla. Ja tällainen rangaistus, me emme voi sitä hyväksyä. Meidän tulisi muistaa, että Afrikassa homoseksuaalisuus on sallittua vain 13 maassa ja se on rikos 38 maassa, kun taas esimerkiksi Mauritaniassa, Sudaniassa ja Sudanissa ja Pohjois-Nigeriassa homoseksuaalisesta saa kuoleman tuomion. Tästä syystä meidän täytyy jälleen kerran toistaa se, että seksuaalinen suuntautuminen kuuluu yksilön oikeuksiin. Sitä tukee ihmisoikeuslainsäädäntö ja täten syrjintää ei saa harjoittaa tämän perusteella. Ja tästä syystä meidän täytyy jälleen kerran tuomita kannustukset siihen, että seksuaalisen orientoitumisen perustuen tiettyä väestöryhmää kohdellaan syrjivällä tavalla. Tässä myöskin astuu kuvioihin kotonuun sopimus ja me pyydämme ulkosuhdehallintoa ja komissiota käyttämään täydessä mitassaan sen käytettävissä olevia keinoja, jotta ihmisoikeuksia myöskin HLBT-henkilöiden kohdalla sovelletaan silloin, kun on kysymys suhteistamme ukandaan. Kiitoksia, herra Romero i Rueda. Seuraavaksi herra Kaczmarek, yksi minuutti, olkaa hyvä. Szanowni Państwo, próby dyskryminowania obywateli ze puhemies, hyvät naiset ja herrat, syrjintä, joka perustuu sukupuoliseen suuntautumiseen, pitäisi kieltää. Tämä on erittäin vakava asia Ukadassa, ja monet äh, Afrikan maat ovat samaa mieltä asiasta Ukadan kanssa. Afrikan maat eivät halua, että länsimaat painostavat niitä tämän seikan suhteen. Nähdäkseni tässä on tapahtunut jonkinlainen väärinkäsitys kuitenkin. Provedi de Kaiser huomautti asiasta. Nyt on kyse perusihmisoikeuksista, mutta Kuitenkin suurin osa Afrikan maista on asiasta täysin eri mieltä. Sen vuoksi meidän puheemme kaikuvat kuuroille korville. Nyt on kuitenkin perusihmisarvoista kyse. He sanovat, että älkää puuttuko meidän sisäisiin asioihimme. Kuitenkin tämä on vastauksena. Monissa maissa homoudesta voi saada jopa kuoleman rangaistuksen. Meidän täytyy kerta kaikkiaan vastustaa tämän tyyppisiä lakialoitteita. Toivottavasti veto-oikeutta tässä pystytään käyttämään myös. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Vergia, kaksi minuuttia. d'états africains où l'homosexualité est encore sévèrement Uganda kuuluu niihin maihin, joissa Afrikassa vielä äh, homoseksuaalista rangaistuu, niin se on jopa äh, se, joka erityisesti tässä erottuu. Siellä on äh, amerikkalaisia fundamentalistisia evankelisteja, jotka ovat lähteneet todelliseen taisteluun homoja vastaan. Ei enää voida laskea, kuinka monet ovat joutuneet kidutuksen ja vainon uhteeksi ainoastaan, uhreiksi ainoastaan tästä syystä ne, maan kristityt ovat nousseet tätä vastaan. Son John Joe, 70-vuotias evankelisti, er, hän, häne, hänen, häntä kiellettiin jatkamaan työtään, koska hän oli ainoa, joka puolusti homoseksuaalia. Tämä mainittu laki voi todella tulla taas esille. Se menee jopa kuoleman tuomioihin, kun kyseessä ovat mahdollisesti AIDSia sairastavat homoseksuaalit. Paikallinen sanomalehti Rolling Stone julkaisi luetteloita, joissa oli nimet ja osoitteet eh, homoista eh, ja otsikko oli hirvittävä hirttäkää heidät. Tämä sanomalehti laitettiin vähän liiaikaisen julkaisukieltoon, mutta vahinko oli jo tapahtunut, niin kuin täällä on äh, sanottu. Siellä nähdään homoseksuaalisuus äh, lännestä tuleena vitsauksena. Kansallisjärjestöt puhuvat 500 äh, tuhannesta homosta. monet heistä pyrkivät saman turvapaikan Euroopasta. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta nämä pyynnöt tarkasteltaisiin mahdollisimman huolellisesti niin kuin pitäisi olla aina, kun henkilöt joutuvat vainon ja kidutuksen kohteeksi. Kiitoksia, Rova Vergia. Nyt sitten ryhmien puhujat. Ensimmäisenä Rova McAvoy. Yksi minuutti. I am alarmed by the use of the... Minä huolestuttaa rikosoikeuden käyttö Äh, rikosoikeudellisen rangaistuksen käyttö silloin, kun aikuiset äh, suostuvaiset osapuolet äh, keskenään tekevät mitä haluavat. Jopa elinkautisen tai kuoleman rangaistuksen voi saada homoudesta. Ja minun mielestäni tämä uusi lakialoite tekee tilanteesta vielä pahemman. Homojen oikeuksien puolustaminen on kielletty kerta kaikkiaan. Pelko, vihamielisyys valitsee nyt maassa, jossa homojen, lesbojen ja transseksuaalien syrjintä ja vaino on joka päivästä elämää. Kuitenkin kyse on ihmisten yksityisasiasta. Näiden ihmisten elämä on nyt vaarassa. Ihmisarvolla ei ole mitään merkitystä Ugandassa, mikäli tämä laki hyväksytään. Emme saa sallia tätä. Vielen Dank, Frau Kollegin Markovai. Als nächstes Kiitoksia Rova McAway. Seuraavaksi herra Cashman, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Paljon on muuttunut viime vuoden aikana. Parlamentti 23. marraskuuta toisti ihmisoikeuksien universaaliuden ja syrjimättömyyden periaatteen ja tämän perusteella me vahvistamme suhteitamme muihin maihin. Me haluamme myöskin vahvistaa ei neuvotteltavissa olevia ihmisoikeuslausekkeita ja haluamme haluamme ottaa tällaiset käyttöön esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen liittyen mutta nämä maat haluavat tehdä yhteistyötä kanssamme, haluavat kumppanuuksia. Meillä on äh, AKT, meillä on kotonun sopimukset, me pyydämme heiltä sitä, että he jakaisivat nämä äh, universaalit arvot ja että niistä ei neuvotella. Ja jos he eivät tältä pohjalta halua tehdä yhteistyötä, niin silloin vaadin neuvostolta ja komissiolta sitä, että ne ryhtyvät asianmukaisiin rangaistustoimenpiteisiin, joilla vahvistetaan se, että meillä on periaatteita, joiden takana me seisomme kanssamme. Sama pätee EU-Afrikan väliseen strategiseen kumppanuuteen. Me olemme tehneet selväksi nämä säännöt eri kumppanuuksissa ja sieltä, siellä mainitaan myöskin seksuaalinen suuntautuminen. Jos tässä ei ole kysymys kolonialismista, minulla on puolitoista minuuttia herra puhemies, öö, öö, toisten puolustamisessa ei ole kysymys kolonialismista öö, kun jonkun ihmisoikeuksia hyökätään, niin jos silloin ei mitään tehdä, niin silloin ollaan omahyväisiä. Ei homoseksuaalisuutta voida edistää. Ne, jotka sanovat, heräävät Afrikassa ja sanovat, että tänä päivänä olen homoseksuaali, niin silloin elämä on, henki on vaarassa, perhe on vaarassa ja joutuu menemään ilmoittautumaan poliisille. Meidän täytyy puolustaa näiden ihmisten oikeuksia. Kiitoksia, herra Cashman. Toden totta, minä tässä hieman luin listaimin väärin. Pyydän tätä anteeksi. Rouva Täin seuraavaksi, olkaa hyvä. Ja, sehr geehrter Herr Präsident. Arvoisa puhemies, YK on yleissopimus eurooppalainen ihmisoikeus- ja perusoikeuksien kirja sekä ihmisoikeus- tai perusoikeuksien kirja Euroopassa kieltävät kaikki sukupuoliseen suuntautumisen perustuvan syrjinnän ihmisoikeuksien kunnioittaminen on sitoumuksena kansainvälisissä suhteissa kolmansienkin maiden kanssa. Ja meidän täytyy varmistaa, että kolmannet maata pitävät kiinni joko näistä oikeuksista tai niitä täytyy kritisoida. Kumppanuusneuvottelut Euroopan kehitysrahastonkin puolella Ukandan kanssa täytyy saada liikkeelle, mutta kun kolmannet maat eivät sitten pitäydy ihmisoikeuslausekkeihin, silloin nämä kumppanuussopimukset täytyy jäädyttää. Uganda täytyy saada kunnioittavan ihmisoikeusnormeja. Euroopan unioni voi käyttää tässä kotonun sopimusta pohjalla. Kyse on AKT-maa säännösten kautta annetusta kehitysavusta. Tässä päätösasema tekstissä vaaditaan, että homoseksuaalisuuden kriminalisointi, kriminalisointia koskeva lainsäädäntö ei tulisi hyväksytyksi. Tällä hetkellä tästäkin voi, tästä voi saada riko, tästä rikoksesta voi saada kuoleman tuomion, mikäli tämä laki hy- hyväksytään. Kaikki ponnistelut ovat epäonnistuneet toivottavasti. EU voimakkaasti puhuu ylipäänsä kuolemanrangaistusta vastaan, erityisesti se kun on kyse homoseksuaalisuudesta. Kiitoksia Rova Tän. Seuraavaksi herra Czarnecki, yksi minuutti, olkaa hyvä. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, To ciekawa i ważna. Kiitos herra puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tämä on mielenkiintoinen ja tärkeä keskustelu. Tähän liittyy kaksi asiaa. Ensinnäkin Uganda ei ole minkäänlainen syrjinnän saareke, jos nyt otetaan huomioon ne maat, joissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia kolme neljäsosaa Afrikan maista – rikkoo niitä. Niillä on hyvin tiukkoja säännöksiä näihin asioihin liittyen ja usein siellä sorrutaan so, syrjintään. Tämä ei ole siis yksinomaan Ugandan, vaan koko mantereen ja afrikkalaisen kulttuurin ongelma. Toiseksi, tietenkin Tietenkään Uganda ei ole maa, joka suojelee ihmisoikeuksia parhaalla mahdollisella tavalla – Tämä on osa suurempaa ongelmaa, josta toki tuleekin keskustella. Kiitoksia. Valitettavasti kollega Obermeier ei ole paikalla, joten annan puheenvuoroja muille kuin ryhmien puhille. Joten Rova Kretu ensin yksi minuutti, olkaa hyvä. Mulțumesc. Kiitoksia puhemies. Päätöslauselmamme käsittelee äärimmäisiä ihmisoikeusrikkomuksia. Valitettavasti Afrikassa homoseksuaalisuuden torjunta ja rikoksena pitäminen on sääntö. Vain 13 Afrikan maassa homoseksuaalisuutta pidetään laillisena. Ugandassa uuden lain kautta halutaan antaa rangaistuksia, jotka menevät vankeusrangaistuksesta aivan aina elinkautiseen asti homoseksuaalisuuden takia on olemassa ollut pitkiä listoja henkilöistä, joiden nimet on antettu julkisuuteen. Um, paikallisessa lehdessä, lehdessä on jopa kehotettu ihmisiä vainoamaan näitä henkilöitä. Emme halua, että tunnustettaisiin jotenkin erityisiä eurooppalaisia arvoja, vaan että kunnioitettaisiin koko ihmiskunnan jakamia ihmisoikeuksia. EU e on paljon tiukemmin tuomittava tällaiset toimet myös kansainvälisessä yhteistyössä. Loistava ajatus, Rova Kretu. Nyt siirrymme menettelyyn puhelista. Ensimmäisenä puhuu kollega Preda. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Keskustelemme täällä nyt Ugandasta ja homoseksuaalisuudesta, niin kuin muutamia kuukausia sitten jo teimme. Ja tässä ei ole tapahtunut mitään uutta. No, sanotaan tietenkin, että jos ei ole uutisia, niin se on hyvä uutinen. No mitään uutta ei ole tullut, koska Bahatin lakiesitystä ei ole hyväksytty, mutta ei sitä ole myöskään vedetty pois, vaan se on edelleen äh, parla- paikallisen parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan käsiteltävänä. Kaikki meidän vetomuksemme ovat valuneet tyhjiin eikä eh, lakiesitystä ole vedetty pois. Kollegat ovat täällä korostaneet jo sitä, että Ugandassa on aloitettu todellinen eh, homoseksuaalisten vastainen kampanja. Me kuitenkin haluamme vielä vedota paikallisviranomaisten jär, järkeen ja toivomme, että järki voittaa. Kiitoksia. Viimeisenä tässä menettelyssä ilman puhujalistaa herra Higgins. Thank you, President. Kiitos puhemies tämä ukandalainen vihakampanja homoja ja lesboja vastaan on todellakin järkyttävä. Se, että ryhdytään viemään eteenpäin tällaista vihakampanjaa, jossa käytetään hyväksi media ja uskontoja, jossa pyydetään mm, rikoksiin homoja vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että homot ja lesbot elävät Ugandassa pelon ilmapiirissä. Poliitikot myöskin käyttävät tätä vihakampanjaa hyväkseen ja ehdottavat, että homoja teloitettaisiin tervehdin ilolla sitä rohkeutta, jota ugandalaisesta homoyhteisöstä löytyy. He taistelevat näitä ähm, äh, näitä ennakkoluuloja vastaan. Sieltä löytyy myöskin paljon puhutaan, sanotaan valheita homoista ja meidän täytyy lähettää hyvin selkeä viesti Ugandan hallitukselle. Me emme tietenkään halua vahingoittaa tavallisia ugandalaisia. Me haluamme todellista solidaarisuutta niiden järjestöjen kanssa, jotka auttavat eh, homoja, jotta heitä autetaan tässä tärkeässä ihmisoikeus- ja oikeustaistelussa, jotta eh, hekin saavat nauttia siitä perusoikeudesta olla se, mitä he ovat. Kiitoksia herra Higgins. Keskustelun päätteeksi puhuu komission jäsen herra Pibalks. Komission nimessä, alkaa hyvä. Members. Puhemies, arvoisat jäsenet. Ugandan parlamentin käsittelyssä oleva lakialoite aiheuttaa monia huolia ihmisoikeuksien osalta. Kyse on homojen, lesbojen, bi- ja transseksuaalien oikeuksista. Ja tämä on prioriteetti EU-ssa, näiden oikeuksien puolustaminen. Olen yhtä lailla huolissani kuin parlamenttikin Ugandan tilanteesta. Kyse on muistakin maista, joissa on erittäin ankaraa lainsäädäntöä näitä ihmisiä vastaan, taikka ollaan omaksumassa tällaista lainsäädäntöä. Komissio katsoo, että homoseksuaalisuuden kriminalisointi, niin kuin lakialoitteessa pyritään tekemään, on vastoin YK on ihmisoikeus yleissopimusta, jonka Uganda on allekirjoittanut. Tämä tarkoittaa sitä, että se ei kunnioita YK normeja, YK seksuaaliseen se, tai sukupuoliseen suuntautumiseen ja sukupuoliseen identiteettiin liittyvä asiakirja niin ikään on tässä taustalla. Ukadan hallitus on lukuisia kertoja joutunut erinäisten huomion kritiikin aiheiden kohteeksi. Ihmisoikeus ja YK ihmisoikeuskomissio niin ikään on keskustellut asiasta. Rolling Stone-lehti julkaisi lokakuun toinen päivä vuonna 2010 luettelon nimine, osoitteineen ja valokuvinen ihmisistä, joiden odotettiin olevan homoseksuaaleja. Tämä asetti näiden ihmisten elämän takkaa hengen uhanalaiseksi. Me tuomitsemme tällaisen. Euroopan unioni valvoo tilannetta jatkuvasti myöskin eri jäsenvaltioiden lähetystöitä Ugandassa ja naapurimaissa, kun valvovat myöskin tilannetta myöskin Norjan lähetystö ja ihmisoikeus komissaari valvoo tilannetta. Kyse on teknisestä ihmisoikeustyöryhmästä myöskin, joka toimii tuolla alueella. Sillä kehitetään kumppanuussuhteita ugandalaisten kanssa suhteet, joiden avulla pystytään valvomaan tilannetta ja ryhtymään toimenpiteisiin, mikäli misoikeuksia loukataan. Komissio aikoo jatkuvasti pitää näitä huolenaiheita yllä ja myöskin valvoo muita toimenpiteitä ja lakialoitteita ja käytänteitä, jotka syrjivät homoja, biseksuaaleja, transseksuaaleja Kyse on myöskin yhteistyöstä paikallisten ihmisoikeusjärjestöjen kanssa, kun ne pyrkivät muuttamaan ihmisten asenteita maassa ja parantamaan oikeudellista tilannetta, joka kohdistuu homoihin, biseksuaaliin ja transseksuaaleihin. Kiitoksia. Dank, Herr Kiitoksia paljon komission jäsen Piibalksille. Keskustelun päätöksiä tehtiin kuusi esitystä eri ryhmiltä. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan seuraavan keskustelun jälkeen.